komissaarille. Tämä voisi olla hienon ystävyyden alku. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Langen. Ja tässä hengessä lopetamme keskustelun, joka oli erittäin kiinnostava. Huomenna äänestämme tästä mietinnöstä 11.30. Siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. On kyse suullisesta kysymyksestä harvinaisten maametallien saannin turvaaminen Euroopassa ja annan ensin puheenvuoron ö, kysymyksen esittäjälle edustaja Tsukalasille. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat. Arvon komissaari. Harvinaiset ö, aineet ovat erittäin tärkeitä muun muassa vihreiden teknologioiden kehittämiseksi. Euroopan teollisuus on riippuvainen Kiinasta pitkälti. He, niillä on merkittävä, Kiinalla on merkittävä osuus maailman harvinaisista elementeistä, materiaaleista. Tämä maametallikysymys on siis äärimmäisen tärkeää teknologian kehittämisen kannalta. Me puhumme eh, harvinaisesta maametalleista, mutta kaikkein tärkeintä on tietenkin se, että vie vuosia kehittää eh, tuotantosykliä, tuotantoketjuja, joten tämä on ongelma, jonka joudumme kohtaamaan lähitulevaisuudessa – kun ajatellaan, että Kiina tällä hetkellä aikoo rajoittaa näiden maametalliensa vientiä. Ja olemme siis riippuvaisia niistä. Samanaikaisesti maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa kasvamistaan. Kiina aikoo siis noin 35 prosentilla rajoittaa harvinaisten maametalliensa vientiä tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla – Eli voidaan vain kuvitella, minkälaisia vaikutuksia, miten vakavia vaikutuksia tällä tulee olemaan meille. Ja jos ajatellaan vaikkapa vuotta 2014, niin tuolloinhan kysyntä tulee olemaan noin 40 000 tonnia. Eli minkälaisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta voimme taata näiden harvinaisten maapitalien saannin turvaamisen ja minkälaisiin toimiin aiot ryhtyä Kiinan suhteen? Tämän kysymyksen toinen tekijä edustaja Ek. Kiitoksia. Joskus mietin, voiko ähm, EU vastata kaikkiin näihin haasteisiin, jotka sillä on edessään ja suhtautua kuitenkin Kiinaan sitten asemuksella tavalla. Nyt kun halutaan äh, rohkaista vapaata kauppaa, kauppaa, niin tarvitaan hyvää hallintaa, innovaatiota ja sitä, että eurooppalaiset yritykset voivat saada näitä harvinaisia metalleja. Ja jos ajatellaan näitä tiettyjä avainresursseja, niin EUlla on vaikeuksia saada kaikki nämä resurssit hankittua. Me Kuitenkin tarvitsemme kattavaa raaka-aineiden strategiaa, jotta, joka ottaa huomioon nämä eri elementit. Ja sitten tarvitaan myös äm, kierrätystä, resursseja kuljettamiseen. Me tarvitsemme raaka-aineiden hallinnoinnin äh, todella kattavaa äh, strategiaa ja meidän täytyy ottaa myös huomioon ne alueet, joissa on paljon resursseja ja raaka-aineita, erilaisia mineraaleja, metsävaroja. Ja näitä täytyy käyttää sitten järkevällä ja kestävällä tavalla. Tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja, joita haluamme myös rohkaista. Me EUn strategian pitää perustua vapaaseen kauppaan kauppaan, jotta kehitysmaat voivat saada oman hyödyn siitä, että ne tarjoavat näitä raaka-aineita kaupaksi. Tarvitaan äh, tiettyjen ähm, kauppaesteiden poistamista kolmansien maiden kanssa. Meidän täytyy myös äh, tuoda tai saada komissiolta ehdotuksia näiden harvinaisten metallien ja raaka-aineiden osalta ja odotamme niitä innokkaasti. Nyt kolmas kysymyksen esittäjä, edustaja Zimanski. Pani i panowie, dostęp pozycji i konkurencyjności europejskiego przemysłu. Jeśli... Kiitoksia. Nyt kun ajatellaan kilpailutilannetta teollisuuden alalla, me olemme jo menettäneet tietyt avaintilanteet näiden metallien osalta ja meidän täytyy hyödyntää omia resurssejamme ja katsoa, mitkä ovat ne kauppapolitiikan välineet, joiden avulla voisimme välttää kilpailun vääristymistä. Meidän ei pidä ajatella ainoastaan tällaisia kalliita ratkaisuja. Meidän täytyy katsoa muunkin tyyppisiä ratkaisuja. Kun ajatellaan sitten komission tiedonantoja, joka koskee raaka-aineita, haluaisin tehdä muutaman kysymyksen. Onko komissio miettinyt tällaisen Kiinan protektionistisen politiikan vaikutuksia ja sitten mitkä olisivat mahdollisuudet, jos ajatellaan kierrätystä omien resurssiemme osalta. Onko komissiolla myös kustannusarviota siitä, mikä olisi kierrätyksen hinta raaka-aineiden osalta Euroopassa? Kiitoksia ja nyt komission jäsen, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia puhemies. Kuten tiedätte, helmikuun alussa olemme luoneet uuden strategian Euroopan unionille raaka-aineisiin liittyen. Ja tämä perustuu kolmeen pilariin. Ensinnäkin tässä puhutaan siitä, kuinka viedään ulkopuolelle raaka-aineita unionista, vaikka Afrikan suhteessa. Tässä otettu myöskin yhteyksiä Venäjän federaatioon raakainen suhteen. Ja sitten, kuten totesinkin jo, että tässä kesällä sitten olen Brasiliassa, Argentiinassa ja Chilessä aloittamassa myöskin heidän keskustelua heidän kanssaan, latinalaisen Amerikan maiden kanssa siis asian tiimoilta. Sitten puhun myöskin Kiinan suhteista. Ja toinen pilari koskee meidän unionin sisällä tapahtuvaa kestävää toimintaa. Eli me olemme myöskin päivittäneet tämänhetkisiä säännöksiä, jotka ovat voimassa komissaarin ja sen Patocnikin kauden jälkeen. Eli kyseessä on siis kaivostoiminta, mutta samalla pitää myöskin pitää ottaa huomioon sitten kestävyys. Sitten myöskin pitää käyttää kestävästi resursseja Tämä on yksi pilari myös. Muistan tässä aikaisempaa keskustelua innovaatiopolitiikasta. Me olemme kehittäneet uusia kumppanuuksia eri sektoreille. Ja yksi niistä on raaka sektori. Nämä kumppanuudet ovat erityistyyppisiä. Myöskin kierrätyksen yhteydessä voidaan tehdä tällaisia kumppanuussuhteita sekä meidän raaka-aineen korvaamisprojekteissa. Kyllä raaka-aineiden ja harvinaisten maamitallien saaneen turvallinen on tärkeää etenkin. Ja Kiinan päätös tietenkin rajoittaa tällä hetkellä maailmanlaajuista tarjontaa, ja me olemme tällä hetkellä siinä vaiheessa mietimme soveltuvia välineitä, jotta voimme monenkeskeisesti ottaa asian esille vaikka VTOssa ja meidän keskisten suhteidemme puitteissa Kiinan kanssa. VTOssa olemme tehneet jo tästä esityksen, jossa katsotaan neljää perusmateriaalia vuodesta 2009 lähtien. Ja tämäkin tutkimus on edennyt ja tietenkin tämän ratkaisu on huomattavan tärkeää, kun ajatellaan, mitä tehdään sitten, mitä tehdään juuri raka- maamitallinen suhteen VTOssa. Sitten me on myöskin useamman kerran ottaneet huo- yhteyden suoraan Kiinaan vuodesta 2010 lähtien ollaan myös käyty työryhmässä Kiinan kanssa keskusteluja ja pyritään näin helpottamaan vuoropuhelua harvinaista maametalleista ja muista raaka-aineista. Tämä myöskin näiden strategisten kumppanuuksien puitteissa voidaan katsoa tulevaa tilannetta, jotta voidaan taata se, että saadaan myöskin pääsy näihin materiaaleihin. Tämä on meille erittäin tärkeää. Esimerkkinä me olemme olleet tässä kahdenkeskisen vuoropuhelun strategian puitteissa, siis Afrikan kesken vuonna 2011-2013. Ja tämä juuri koskee myös raaka-aineita ja myöskin Venäjän ja Latinalais-Amerikankin mainitsin. Tässä katsotaan juuri tärkeimpien raaka-aineiden tilannetta. Meillä on myöskin projekti seitsemännen puiteohjelman puitteissa – joka liittyy tähän alaan. Ja tulee kierrätykseen sitten. Tässä on monia teknologisia haasteita. Monissa tuotteissa olevat määrät ovat hyvin pieniä, joita voidaan kierrättää, joten meidän pitäisi kehittää sitten myöskin kierrätystä, jotta voidaan ehkä tehdä tämä sitten paremmin meidän jätelainsäädännön puitteissa EU-ssa. Sitten pitäisi kehittää myöskin kierrätysinnovaatiota, kuten Täällä on jo mainittukin, että seitsemän puite, seitsemän puiteohjelman puitteissa annettaisiin mahdollisuuksia etsiä korvaavia aineita harvinaisille maametalleille. Ja luodaan sitten tällaisia innovaatiokumppanuuksia. Ja tästä tulemme antamaan myöskin konkreettisen ehdotuksen lähikuukausina. Olemme tehneet myöskin USA kanssa innovaatioprojekteja ja tällä hetkellä pyrimme tekemään yhteistyötä Japanin kanssa. Totta kai pitää katsoa ensin rakainen tilannetta ennen kuin päätämme lopullisista päätöksistä. Ja raaka-aineen hankintakin on lopuksi yritysten tehtävä, mutta olemmekin aina valmiita keskustelemaan jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä maasta lisäarvosta ja edusta, jos luodaan raaka-ainevarastoja. Tätä tällä hetkellä teemme Tietenkin on valmiita myöskin kuulemaan parlamentin ehdotuksia, jotta voimme toimia edelleenkin aktiivisesti komission taholta, koska kyseessä on meidän yritysjärjestelmän kannalta tärkeä asia Euroopassa. Kiitoksia herra komission jäsen ja nyt poliittisten, nimien, poliittisten ryhmien nimissä EPP-ryhmän herra Rybik, kaksi minuuttia. Komission jäsen Tajani, kiitokset tästä aloitteesta josta raaka-aineet ovat tulevaisuuden teollisuuden perusta. Ja tämän takia on tärkeää, että pelkästään kaupallispolitiikassa katsomme keskisiä sopimuksia Kiinan ja muiden maiden kanssa, vaan myöskin pitäisi keskittyä investointisuojasopimuksiin, koska tässä tehdään pitkän aikavälin sopimuksia, joka takaa sitten investoinnin tulokset myöhemmin. Tähän pitää antaa investointisuoja. Eli pitkän aikavälin suo, sopimukset antavat myöskin pitkän aikavälin suojan investoinneille. Tämä tavoin meidän pitäisi näitä myös tukea toiminnassamme. Voimme tarkastella myöskin VTOn puitteissa ja Dohan jälkisissä kierroksissa, mitä on Singapore-asioiden tilanne tällä hetkellä. Singaporissahan tehtiin jo hyvä toimenpidepaketti. Tästä pitäisi vain nyt jatkaa ehkä rinnakkain tämänhetkisten Doha-neuvottelujen kanssa. Pitää tarkistella myöskin, että tuota, ohkai tässä on polkumyyntitapaus kyseessä, kun katsotaan mihin hintaan oikeastaan Kiina osittain työstää teollisuustuotteitaan ja minkälaisia määriä he tekevät sitten eurooppalaisen teollisuuden nimiin. No, tämä pitäisi tutkia vielä. Kyseessä ei ole pelkästään harvinaiset eh, maamitalit, vaan myöskin magnesiitti, joka on tärkeä tuli, tulen kestävien tuotteiden tekemisessä tai myöskin muissakin tuotteissa. Tämä pitäisi katsoa vielä. Meidän pitää miettiä myös sitä, mitä korvaavia aineita omasta käyttää tulevaisuudessa, ja luoda oma tutkimusohjelma korvaavien aineiden löytämiseksi. Sen lisäksi olen tyytyväinen komissaan jäsen Hildegardin aloitteeseen, jossa katsotaan hiilijalanjälkeä tietyille tuotteille. Ja sitten ne tuotteet, jotka tekevät suuren hiilijalanjäljen, niin niille voi ehkä antaa vaikka ALV-lisämaksu. Kiitoksia. Kiitoksia sitten rouva Ylskuk, minuutti. Eh, kiitoksia kovasti puhemies ja kiitoksia komissaarille. Tämä keskustelu osoittaa sen, kuinka tärkeää tärkeää on se, että raaka-aine strategia on pitkän tähtäyksen strategia. Harvinaiset raaka-aineet ovat harvinaisia markkinoilla, mutta eivät ne ole harvinaisia maaperässä. Ja tähän on olemassa syy. Syy on se, että ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavaa harrastaa kaivannaistoimintaa näiden maametallien löytämiseksi. Tähän liittyy myös ekologisia kysymyksiä. Toki me voimme tehdä tutkimusta ja kehitystyötä, voimme investoida resurssitehokkuuteen ja kierrättää, kierrättää ja kierrättää. Tätä sanaahan on kierrätetty tällä koko iltapäivä. Me tarvitsemme älykkäitä, yksinkertaisia järjestelmiä kierrätysjärjestelmien toteuttamiseksi. Niin, täytyy saada aikaan järjestelmiä, joiden avulla pattereita voidaan poistaa tuotteista ja palauttaa. Me tarvitsemme, meidän täytyy tehdä yhteistyötä muiden maailman kolkien kanssa. Sitten edustaja Rinaldi, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia komission jäsen. Te olette muutamia asioita täällä ja haluaisin vähän tarkennusta näin. Ensinnäkin, VTO. Mitä oikein tehdään nyt VTOn puitteissa tällä hetkellä. Liittyen tähän aloitteeseen, joka tehtiin vuonna 2009. Miten minä tiedän sen? Siinä on pauksetista ja magnesiumista kyse. Onko meillä sellainen menettely kyse, joka koskee juuri harvinaisia maamitalleja? Ja teemmekö sen yksin vai teemmekö sen yhdessä USA ja Japanin kanssa, joka ehkä olisi hyvä, hyväkin asia? Sitten toinen asia. Te totesitte, että meidän pitää lisätä muidenkin toimien käyttämistä ja me omien maametallien käyttämistä täällä Euroopassa. Myöskin Grönlannissakin meillä on mahdollisia löytöjä. Sitten kierrätys, kierrätystuotteiden käyttö. Meillä on nämä urbaanikaivokset kyseessä. Tästä on tulossa myöskin, onko tästä tulossa joku ehdotus komission täältä, kuin direktiivi ehkä. Neljäs asia, tutkimukset ja tutkimuksen kehittäminen – Onko kahdeksannessa puiteohjelmassa jotain tähän liittyen? Sitten varastointi. Tähänkin pitäisi olla yhteisiä eurooppalaisia sääntöjä varastoinnin takamiseksi. Sitten kahdenkeskiset neuvottelut Kiinan kanssa, eikä nämä korkean tason kauppakeskustelut. Tällä hetkellä ollaan luomassa uutta kumppanuus- ja yhteistyösomusta, niin nämä asiat pitäisi ottaa myöskin siinä yhteydessä esille. Minuutta. Frau Präsidentin. Seuraava puhuja Kiitoksia puhemies. lyhyellä aikavälillä tämä riippumus Kiinasta on tietenkin ongelma, mutta strategista heikkoutta en näe tässä. Euroopan ei pidä olla välttämättä riippuvainen. Meidän pitää nyt, jos asiat otetaan näin selkeästi esille, meidän tavallaan kiinalaiset antavat meille nyt palveluksen, kun ne näyttävät meille ne ihan suoraan silmien edessä, että tämänhetkinen ää, riippuvuussuhde, sitä pitää luopua. Me näemme sen nyt selvästi. Tämän takia meidän ei pitäisi myöskään lähteä sille väärälle tielle, että rupeamme puhumaan tästä vain Eurooppa, Kiina ongelmista, vaan tässä on myöskin yhteistyömahdollisuuksia. Meidän pitäisi katsoa myöskin vähän asian suuntaa tarkemmin, vaikka Japanin suuntaan. Japania tämä koskee vielä enemmän, mitä tulee harvinaisten maametalleiden käyttöön. Mutta Japani toimi nopeammin ja energisemmin asian ratkaisemiseksi. Japani otti miljardi dollaria käteensä ja rupesi tutkimaan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia vaikka korvaavien tuotteiden löytämiseksi tai kierrätyksen. Kuinka monta dollaria me otamme käteemme? Sitten meidän pitää käyttää myöskin omia resurssejamme hyväksi, jos niitä on olemassa. Mutta strateginen pääajatus harvinaisten maametallinen suhteen pitäisi olla kuitenkin innovaatio, raaka tehokkuus ja innovaatiojohtajuus. Me tarvitsemme näitä toimia. Tarvitsemme myöskin konkreettisia suunnitelmia harvinaisten maametallejen kierrättämiseksi Komission tämä ei näy ollenkaan, tämä kierrätys. Tämähän ei ole mikään ylihuomisen ratkaisu, vaan huomisen ratkaisu. Ja meidän yrityksemme alkavat jo toimimaan tällä tasolla. Monet yritykset tekevät jo näin, Osra muun muassa. Sitten jopa Kiina tällä hetkellä miettii sitä, että voidaan ottaa, pyrkivät investoimaan korvaavien aineiden löytämiseksi harvinaisille maametalleille, koska et itse pysty luomaan niin paljon harvinaisia maametalleja kuin harrastamaan tuotantoonsa. Tässä meidän pitää nyt nopeasti toimia, käyttää tilasta hyväksemme, eikä vaan voivotella, että meillä on tämä mahdollisuus olemassa. Ja nyt puheenvuoro edustaja Ziobro, minuutti. Pani przewodnicząca, materiały ziem rzadkich mają... Kiitoksia puhemies. Harvinaisilla maametalleilla on ö, tärkeä ratkaisu, ö, tai ne ovat tärkeitä teknologian kannalta ja siksi ne ovat myös Euroopan innovaation kannalta tärkeitä. Näiden elementtien käyttäminen kasvaa ja valitettavasti hintakin nousee. Ja tällä hetkellä on ja 120 tuhat, miljoonaa tonnia ja tämä kasvaa, tarve kasvaa nopeasti ja Kiinalla on kuitenkin näiden harvinaisten maametallien osalta monopoli. Kiina on sanonut, että se vähentää vientiä 50 prosenttia ja monet yritykset, jotka ovat aktiivisia tällä sektorilla, sijaitsevat Kiinassa aivan äskettäin kiinalaiset ovat sulkeneet tällaisia yrityksiä. Tämä monopoli on tärkeä tai vakava ongelma ja meidän täytyy ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, jotta se voitaisiin lopettaa. Edustaja Schulz, minuutti. Puhemies, komission jäsen, ensinnäkin olen tyytyväinen parlamentin puolesta, että Euroopan unionin valtio, päämiehet Madridin huippukokouksen yhteydessä ovat tunnustaneet, heillä on tunnustuttavat omien äh, raaka-aineiden käyttöoikeus. Ja tässä puhuttiin myöskin kestävyydestä. Tämä koskee myöskin Kiinaa ja Latinalaista Amerikkaa ja muitakin maita. Harvinaisten maametallien kaivaminen Kiinassa, kuten on johtanut huomattaviin ympäristövahinkoihin. Näin ei voi jatkua, vaan me kansainvälisen yhteisymmärryksen asiasta – Kiina ja muut tarvitsevat myöskin tietotaitoa, jotta voidaan taata myöskin kaivostyöläisten turvallisuus. Kiina kiinnostunut korkeateknologian investoinnit, jotka voivat työstää harvinaisia maametalleja, ei pelkästään tuoda meille raaka-aineita. Komission pitäisi toimia tämän takia hyödyllisenä välittäjänä. Tämän politiikan pitää olla kumppanuuden politiikkaa. pitää samalla myöskin keskittyä sitten korvaavien aineiden löytämiseen. Sillä tulevaisuudessakin tilanne on niin, että näitä metalleja on liian vähän, liian, ovat liian harvinaisia käyttäväksi. Minuutta. Edustaja Kaspari, kaksi minuuttia. Puhemies, komission jäsen. Komission jäsen, te otatte tänään esille muutamia asioita, että komissio aikoo tehdä raaka-aineiden toimituksen varmistamiseksi. Minun mielestäni komissio vuonna 2007 teki jo tällaisen ehdotuksen raaka-ainestrategiasta. Ja nämä ilmoitukset, mitä me kuulemme täällä nyt viime viikollakin, olemme kuulleet, ne ovat hyvin samanlaisia kuin ne ilmoitukset silloin aikoinaan. Ikävä kyllä tämän jälkeen aika vähän tapahtunut. Ainakin aika vähän tapahtunut, jos ajatellaan, miten voidaan panna täytäntöön meidän etumme maailmassa. Kyllä monet täällä aika hyökkäävästi toimivat maailman kentällä. Tämä puhutaan tässä kolonialismirefleksinä, mutta minä näen, että kyllä unionin taholta, vaan näen sen Kiinan taholta tulevan, kuten Kiina on tällä hetkellä toiminut raaka-aine ja harvinaisten maametallien kentällä. Että tavallaan he ovat hankkineet monopoliaseman ja nämä muut maat ovat näin heikommassa asemassa. Herra komission jäsen, kuka on vastuussa tästä teidän pääosastomme vai, vai kauppapääsystö komission sen Kuka on päävastuullinen tästä tilanteesta? Ja mitkä ovat sitten konkreettiset askeleet tämän jälkeen? Ja miten voidaan taata se, että Euroopan unioni panee ne myös täytäntöön? Olisin erittäin kiitollinen, jos vastaatte näihin kysymyksiin. Kuten tiedämme, kiinalaiset ovat tällä hetkellä erittäin aktiivisia. He rajoittavat myöskin vientiä, ja tämä johtaa yrityksemme suuriin vaikeuksiin. Kysynkin komissiolta, onko komissio vihdoinkin tehnyt listan niistä kaikista tuotteista, joita, joissa kiinalaisilla on tällä hetkellä vientirajoitusten takia kilpailuetu, ja ajatteko katsoa ehkä polkkymyynnin vastaisia toimenpiteitä tässä yhteydessä? Olisin erittäin kiitollinen, jos vastaisitte näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Madame Tikau, Edustaja Tikau, minuutti. Si, madame la president. Kiitoksia, puhemies, hyvä komissaari. Nämä äh, raaka-aineet ovat eri olennaisia muun muassa matkapuhelimien valmistamiseksi ja muidenkin äh, muun muassa sähköautojen, katalysaattoreiden, äh, muiden valmistamiseksi. Ne ovat siis olennaisia uusien saastuttamattomien energioiden kannalta. Ähm, niitä myydään kyllä maailmanlaajuisesti, mutta näiden aineiden markkinat eivät ole riittävän avoimia. Euroopan unionin on riippuvainen näiden aineiden tuonnista lähes kokonaan. 90 prosenttia tulee Kiinasta ja tarve vain kasvaa, koska on uusia nousevia talouksia, uusia teknologioita. Ja sen vuoksi nämä, näillä jos me emme hallinnoi asianmukaisella tavalla näitä harvinaisia maametalleja, niin sillä tulee olemaan ikäviä seuraamuksia. Meidän täytyy kierrättää näitä aineita, täytyy tutkia niitä ja löytää vaihtoehtoisia tuotteita. Joten hyvä komissaari, meidän täytyy päivittää näiden aineiden listaa. Edustaja Görens, puolitoista Kun ajatellaan sitä, miten nämä suulliset kysymykset on nyt esitetty, eh, ja jotka perustavat, luovat pohjan keskustelullemme. Nämä ovat todella tärkeitä aiheita. Me täytyy ottaa huomioon näiden maiden, tuojamaiden eh, haavoittuvuus. Eh, ja tähän kysymykseen Euroopan unionin täytyy reagoida tu- kahdella, kahdella erilaisella tavalla. Meidän täytyy ottaa huomioon eh, kaikissa eri foorumeissa, VTOn puitteissa ja G20-maiden kokouksissa tämä kysymys esille, jotta voimme vähentää riippuvuuttamme ja haavoittuvuuttamme näissä kysymyksissä. Meidän täytyy myös toisaalta edistää ja kannustaa tutkimusohjelmia, joiden kautta voisimme löytää ratkaisuja. Meidän täytyy myös tehdä yhteistyötä kehitysmaiden kanssa, jotka voisivat hyödyntää näitä resursseja. Kiitoksia ja nyt edustaja Riera Madurel minuutin ajan. Kiitoksia puhemies. Herra Tajani, tilanne ovin selkeä. Meidän täytyy Euroopan unionissa pystyä takaamaan harvinaisten metallien saanti. Kuitenkin tilanne on se, että Kiina tuottaa yli 90 prosenttia näistä metalleista maailmanlaajuisesti. Ja nyt tämä asia on kuitenkin ollut jo tietoisuudessamme, sitä on käsitelty muun muassa G20-kokouksessa. Ja meidän täytyy myös keskittyä tähän ja antaa sille sijaa. Meidän täytyy pyrkiä kehittämään tutkimuksen ja innovaation kautta erilaisia uusia ratkaisuja. Meidän täytyy yhteistyön muotojen kautta vahvistaa tuontiamme kehitysmaista ja meidän täytyy katsoa myös korvaavia raaka-aineita, koska tämä on todella tärkeä kysymys. Täytyy myös tutkia kierrätysmahdollisuutta – ja kaikesta tästä johtuen olemme todella tyytyväisiä niistä kompromisseista, joita on tehty tämän kysymyksen osalta ja toivon, että tämä asia menee eteenpäin komissiossa edelleen. Kiitoksia ja nyt keskustelu ilman puhujalistaa. Ensin edustaja Kelly. Niin, minäkin olen huolissani eh, siitä, mitä olen tällä tänään kuullut ja viime viikkoinakin. Tänään puhutaan harvinaista maametalleista. Muutama viikko sitten puhuttiin äh, sokeriruokotehtaiden sulkemisesta ja nyt sokerista onkin pulaa. Nyt kyllä Euroopan unionin pitäisi alkaa tukea teollisuuksiaan. Olen kuitenkin tyytyväinen komission sitoumukseen puuttua innovaatioihin, parantaa niitä, löytää korvaavia tuotteita, kierrättää ja tarkastella uusia teknologioita. Pari viikkoa sitten olin Brysselissä seminaarissa, jossa puhuttiin uusista teknologioista ja meren pohjasta saatavista elementeistä. On kyllähän komissaari voi mennä Brasiliaan tai Kiinaan, mutta jos diplomatia ei onnistu, niin mihin sitten mennään? Jos ei ole vahvaa taloutta, niin millä mitään on väliä? Kiitoksia. Ja sitten herra Balsitis minuutti. Gerbama pirmininkė, gerbamas komisarė. Žaliavų klausimas yra neatsiejamas nuo Sąjungos. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komissaari. Tämä raaka kysymys liittyy EUn talouden kehittämiseen. Olen tyytyväinen komission strategiaan tällä alalla, mutta mutta meidän ei tulisi mm, ajatella vain tulevaisuuden raaka-aineiden saantia, vaan kehittää sellaista taloutta, joka suuntautuisi raaka-aineiden tehokkaampaan käyttöön. Kierrättäminen on tässä asemassa Meidän tulisi kohdentaa riittävästi investointeja, investoida siis riittävästi Tällä tavalla voisimme suitsia tuontiriippuvuuttamme. Tällä tavalla voisimme saada aikaan enemmän parempaa kilpailukykyä ja saavuttaa 2020 strategian tavoitteet. Edustaja Ferreira. sobre as dificuldades de acesso a matérias primas como as terras. Kun ajatellaan ongelmaa, joka liittyy raaka-aineiden saantiin, kuten harvinaiset metallit, Tämä kaikki, nämä kaikki seikat vaikuttavat meihin ja, ja kriisiin, joka on syntynyt. Kriisihän on luoteeltaan rahoituskriisi, mutta sil, se, nämä kaikki asiat liittyvät toisiinsa. Ja täytyy ottaa huomioon myös, mitkä ovat maapallon resurssit. Ne eivät ole, lop, ne, nekin loppuvat aikanaan. Meidän täytyy katsoa näitä eri hyötyjä. Luonnolla on omat rajansa ja kun ajatellaan sitä, että meillä on hyvin suppea näkökulma ja ajattelemme vain taloudellista kasvua ja talouspolitiikkaa, meidän täytyisi ottaa huomioon muitakin elementtejä ja muita oireita. Nyt Tällaisia uhkakuvia on paljon, kun ajattelemme tulevaisuutta. Meidän täytyy keskustella niistä enemmän. Now it's English. Kiitoksia puhemies. Nyt puhun englantia. Kun isoäitini syntyi, hän oli kahden miljoonan miljardin maan asukkaan kansalainen. Kun tyttären tyttäreni syntyi, niin silloin maapallolla on jo 9 miljardia henkilöä, eli meidän täytyy intensiiviset teknologiat korvata muunlaisilla teknologioilla, ja joihin kuuluvat myös maa-elementit. Joku saattaa vuotta sitten sai Nobel-palkinnon, kemian palkinnon, kun, se, kun hän osi, osasi erottaa poloniumista radonin. Me tarvitsemme tällaisia tiedemiehiä, tiedennaisia. Ja siksi meidän kaikkien tulisi pitää huoli siitä, että kemia olisi myös uusien lahjakkuuksien ala. Kiitoksia ja sitten edustaja Merkes. Komission jäsen, hyvät kollegat, me voimmekin tuoda niitä raaka-aineita tänne, mutta voisi myöskin pitää ne täällä, jopa itse valmistaakin niitä – voisimme luoda uusia kumppanuuksia ja luoda tällaisia korvaavia ohjelmia. Mutta kollegat ovat oikeassa, kun he totesivat, että meidän pitäisi pitää ne raaka-aineet täällä, Euroopassa. Meidän pitää myöskin kehittää raaka-aineiden keräystä, luoda liikemalleja, jotta harvinaisia maametalleja ottaa enemmän kierrätykseen. Tämä voidaan saavuttaa kierrätyksellä, jos olemme tehokkaampia. Mutta vielä tärkeämpi asia on se, että jos te kiinnitätte huomionne siihen, että näitä harvinaisia maametalleja laittaisiin kaikkein hyödyllisimpiin tuotteisiin. Sillä mitä harvinaisempia nämä maametallit ovat, sitä tärkeämpää on ajatella sitä, minne me niitä käytämme. Missä se on kaikkein välttämättömintä. En tiedä, kun tällainen McDonaldsin leikkikalu ehkä ei sinne, vaan ajattelen tässä meillä ole tuulivoimaloita. Jäi. Herra Girek lopuksi. gracze rynkowi ze względów konkurencyjnych nastawieni są na inwestycje o szybkim zwrocie. Są... Markkinatoimijat haluavat sellaisia investointeja, jotka tuovat nopeasti tuottoa yrityksille niin- tai hyödyttävät kuluttajaa, joten vain suuret investoijat pitävät käsissään monopolia ja sanelevat ehdot. Siksipä emme voi kehittyä, koska meiltä puuttuu näitä harvinaisia maametalleja, jotka kuitenkin ovat erittäin tärkeitä esimerkiksi tuulivoiman tai sähköauton tuottamisessa. Euroopan unionin täytyy pitää huolta siitä, että samalla tavalla kun tarvitaan energiavarmuutta, niin tarvitaan myös harvinaisten maametallien ja muiden harvinaisten raaka-aineiden varmuutta. Esimerkiksi wolframi ja litium ja seleeni ja muut ovat tällaisia aineita. Monsieur, monsieur, monsieur. Kiitoksia. Kiitoksia herra Girek. Ja nyt komission jäsen, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci madame la présidente moi Kiitoksia, rouva puhemies. Niin, kaikkihan täällä ovat jo väsyneitä tähän aikaan illasta. Haluan kiittää parlamenttia tästä keskustelusta. Tämä antaa voimia sen toimia, että Euroopan unionin komission tulee tehdä. Ja erityisesti paras on kakkoskomissio on tällä hetkellä tekemässä, jotta voidaan ratkaista tämä herkkä maametalliongelma. Kuten edustaja Scholz totesi täällä, Madridin huippukokouksessa Euroopan unionin komissio aloitti vahvan toimen. Ei pelkästään ilmoittanut, vaan teki konkreettisia toimia. Kun puhun konkreettisesta toimista, tarkoitan tässä yhteistyötä ja 14 aineen, raaka-aineen, harvinaisen maametallin listasta, joiden pitää toimia ja että EUn ikävä kyllä varmaan tulee vielä lisätä tähän listaan muutama tuote. Ja Afrikan unionin kanssa tehty sopimus on kestänyt pari kuukautta sen valmistelu, mutta saimme loppujen lopuksi sitten toimintaohjelman valmiiksi Afrikan unionin ja Euroopan unionin välillä, joka tarkoittaa sitä, että Afrikka kiinnostaa myös yhteiset toimet meidän unionimme kanssa, komission kanssa. Heitä kiinnostaa se, mitä me voimme tehdä unionin sisällä tämän asian suhteen, sekä myös analyysi siitä, miten voidaan kaivostoimintaa parantaa Afrikassa. Tietenkin tässä yhteydessä myöskin infrastruktuuria ja Afrikan laajuisia verkkoja näiden kaivosten kesken – jotta voidaan näin parantaa heidän kaivostoimintaansa. Venäjän federaation kanssa tehty sopimus. Tämä onkin jo toinen kerta, kun keskustelimme heidän kanssaan asiasta riittyen raaka-aineisiin. Tästäkin saatiin konkreettisia tuloksia. Kahden kokouksen jälkeen saimme ihan konkreettisia tuloksia Eli kyseessä ei ole pelkästään tässä lupaus, vaan tässä on komission teksti kyseessä, jossa puhutaan selkeästä strategiasta, joka perustuu näihin kolmeen pilariin, jotka mainitsin. Joten meidän pitää jatkaa näiden pohjalta työtä. Tässä on nyt innovaatiokumppanuus, joka liittyy myöskin yksityisten kanssa tehtäviin toimiin, mutta toivottavasti muutkin toimijat lähtevät tähän mukaan. Nyt pyritään sitten tutkimuksen puitteissa katsomaan tärkeitä kierrätyshankkeita ja, ja korvavien tuotteiden löytämistä. Tämä ei ole pelkästään ilmoitus, vaan konkreettinen toimi komission taholta, joka on hyväksytty kollegiossa. Ja, ja se on osa komission strategiaa, joka käsittelee innovaatiota. Mitä tulee sitten VTO-asiaan? Totta kai meidän pitää vielä pyrkiä ratkaisemaan asiaa diplomaattisesti. Sitten yhteistyö Latinsa-Amerikan kanssa, tämäkin on konkreettinen asia, ei mikään lupaus. Ja tässä valmistellaan tätä keskustelua tällä hetkellä. Jos tulee lopuksi konkreettisia tuloksia, ilman muuta tulen kertomaan sitten parlamentille näistä tuloksista, kun niitä on tehty. Mitä tulee sitten eurooppalaiseen tilanteeseen? Se, että jos jossain tapauksessa meillä saattaa olla aika harvinaisia maametalleja vaikka Barentsin merellä tai jossain muualla Euroopassa, niin meidän pitää katsoa sitä, onko kaivostoiminta mahdollista ja soveltuuko se toiminta sinne. Totta kai tutkimuspuitteissa voidaan myöskin katsoa näitä mahdollisuuksia. Brysselissä on ensi viikolla keskustelu tulossa, joka on poliittinen keskustelu luonteeltaan, mutta myös tekninen luonteeltaan, jossa käsitellään Parentsin meren tilannetta ja mahdollisuuksia siellä. Ja siellä tullaan keskustelemaan muutamien ministerien kanssa, mutta myöskin asiantuntijoiden kanssa, että voidaanko, onko taloudellisesti kannattavaa hyödyntää näitä varoja. Ja tätä asiaa pitää tietenkin vielä katsoa. Totta kai tätäkin pitää tutkia. Me tulee VTO-tilanteeseen vielä. Meillä on teollisuusmielessä kyllä vastuussa raaka-aineesta, mutta, miten muista kauppa-asioista on sitten komission jäsen de Kucht vastuussa. Ilman muuta hän puolustaa sillä Euroopan unionin etuja ja hänkin on tehnyt tästä komission asiakirjan. Ja se tiedonannon kohdassa 5.2 on kohta, joka varmaan kiinnostaa myös edustaja Kasparia. Ja siinä on vastaus hänen kysymyksensä. Siis 5.2 kohdassa purtaamaista polkimyyntiin, polkumyyntiin liittyvästä toimista kauppatoimissa. Siis 5.2 raaka-ainetiedonnossa. Jos ei teillä ole sitä, niin voin kyllä välittää sen teille, vaikka huomenna iltapäivällä. Ja mitä tulee sitten toimivaltuuskysymyksiin, kuka komissaari tässä on vastuussa, niin me olemme myöskin aloittaneet Meksikon ja USAn kanssa raaka-ainemenettelyn, jossa tietenkään oli vielä harvinaisia metelejä mukana, mutta tämä asia etenee. Ja päätelmät tulevat varmaankin sitten tulemaan siinä vaiheessa, että voimme sitten nähdä, mitä toimia voidaan tehdä komission taholta maametalleiden suhteen. Ja no, tällä hetkellä me etsimme soveltuvia välineitä tälle sektorille. Ja tulee sitten harvinaista maametalleiden kierrätykseen. Kysymys, joka esitti edustaja Naarinen oman puheenvuoronsa yhteydessä. Eli kierrätys, mitä aiomme tehdä komissiossa tämän suhteen. Voin todeta, että tämänhetkinen lainsäädäntö kattaa 40 prosenttia unionin jätteestä. Ja komissio ei nostaa tätä määrää. Komissari Potosik on tässä vastuussa. Hän on vastaus oikein sähköjätteen kierrätyksestä, jossa on myöskin mukana tietenkin harvinaisia maametalleja. Joten pyrimme kehittämään toimintaa näiden tuotteiden suhteen ja, ja helpottamaan sitten näiden elinkaaren lopussa tapahtuvaa kierrätystä. Komissaarien jäsen Potosnik jatkaa tämän asian käsittelyä. Mitä minun tilanteeseen tulee, niin minä teollisuuspolitiikan puitteissa voin tietenkin katsoa armenaisia maamittaleja. Ja en voi luvata tässä vaiheessa vielä mitään konkreettista, mutta voin, voin todeta, että pyrin tekemään kaikkeni niin sen eteen, mitä pidän lupauksestani kiinni on täällä maininnut. Ja myöskin niissä valiokunnissa, joissa olin silloin ehdokkaana, komission ehdokkaana sain heiltä tällöin tehtävän toimia. Tässä mä pyrin tekemään konkreettisia erotuksia Euroopan kansalaisten ja yritysten hyväksi, vaikkakin kyseessä on hyvin herkkä teollisuuden sara. Kiitoksia. Kiitokset näistä hyvistä uutisista ja sitoumuksesta, jota seuraamme tarkkaan. Keskustelu on päättänyt. Ja nyt kutsun komission jäsenen Öttingerin seuraavaa asiaa varten. Seuraava kohta esityslista.